Hyvät naiset ja herrat, kahdessa peräkkäisessä pommiräjähdyksessä kuoli eilen Bostonissa useampia ihmisiä, monet loukkaantuivat vakavasti. Viattomien ihmisten elämä tuhottiin urheilutapahtumassa. Bostonin maratoni tuo ihmisiä koko maailmasta yhteen kaupungissa, joka symboloi Amerikan vapauden eh, ja oikeuden kaipuuta enemmän kuin mikään toinen kaupunki. Parlamentin nimissä haluaisin esittää surun valitteluni uhrien perheille ja haluaisin toivottaa loukkaantuneille pikaista ja täydellistä parantumista. Tätä tragediaa käsittelevät Yhdysvaltain viranomaiset ja pelastusjoukot. Heille haluaisin osoittaa arvostustamme. Tässä varhaisessa vaiheessa ei vielä tiedetä, kuka pommit asetti ja räjäytti, mutta haluaisin kuitenkin tässä aivan selvästi sanoa, että terrorismi ei koskaan ole hyväksyttävää. Me olemme amerikkalaisten ystäviemme rinnalla ja ajattelemme Bostonien, ajatuksissamme ovat Bostonin kansalaiset, uhrit ja uhrien perhe. Kiitoksia.